11.30. Seuraava asia esityslistalla on Kapula Santosin mietintö suorien tukien mukauttamisaste kalenterivuodeksi 2013. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Kapula Santos. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário, senhoras e senhores deputados. Arvoisa komission jäsen, arvoisat edustajat, nyt mm, haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että että hän on yhteydessä maatalouspolitiikassa halunnut antaa sellaisen budjetin, joka on riittävä, mutta valitettavasti eh, me joudumme nyt kuitenkin toimimaan rajallisemman budjetin puitteissa ja eh, noudattamaan tällaista budjettikuria, joka olisi riittävää. 8. helmikuuta hyväksyttiin neuvoston kanssa ehdotus asetukseksi ja komissio hämmästytti meidät sillä, että se myöskin tämän budjettiehdotuksen hyväksyi lopullisesti mutta äh, se ei tässä ottanut huomioon yhteispäätösmenettelyä ollenkaan eikä parlamentin näkemystä. Ja tämä osoittaa, että meitä ei ole tässä arvostettu ja kunnioitettu ollenkaan ja haluamme todella protestoida tätä vastaan. Tämä on asia, josta tänään keskustelemme ja tämä on johdonmukaista sen kanssa, äh, jonka hyväksymme jo aiemmin laajalla enemmistöllä. Tämä on ainoa asia, joka meistä on hyväksyttävä tässä neuvotteluiden vaiheessa, kun neuvottelemme näistä monivuosista rahoituskehyksistä tuen komissiota siinä, että tämä mekanismin soveltaminen johtaisi siihen, että alle 2800 euron alle 2200 euroa vuodessa saavat voisivat hyötyä tietystä alennuksesta. Mielestäni tämä kuitenkin on syrjivää kaikkein pienimpiä toimijoita vastaan, koska äh, tämä äh, ei ole päätöksen mukaista ja äh, tätä mietintöä ei voida mielestäni näiden edellytysten puitteissa hyväksyä. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Cholos. Euh, Kiitoksia puhemies, hyvä esittelijä, hyvät naiset ja herrat. Tämä ehdotus, joka koskettaa rahoituskuria, on sellainen, että komissio teki sen, sillä talousarviota koskevat laskelmat vuodelle 2014 osoittivat, että me olemme nyt tilanteessa, jossa tätä ähm, maksimimäärää markkinoihin liittyviä kuluja koskien äh, on ylitetty. Tämän vuoksi me olemme käyttäneet nyt äh, Euroopan neuvoston sopimia lukuja, eikä niitä, joita komission aloitteessa alun perin oli. Ja tässä on hyvin käytännönläheiset syyt taustalla. Olisimme voineet turvautua komission lukuihin, jos tilanne olisi sellainen, että parlamentti olisi myöskin ollut niiden kannalla, mutta koska tilanne on sellainen, että neuvottelut parlamentin kanssa ovat edelleen käynnössä, leikatut kuvut, luvut verrattuna komission alkuperäisiin lukuihin ovat ne, jotka me olemme valinneet. Syyt ovat siis käytännön läheiset. Tarkoituksena on tarjota viljelijöille viesti, joka on realistinen. Me otimme myöskin huomioon luvut, jotka tulevat toisaalta yhteis lainsäädäntäjältä neuvostolta, luonnollisesti ottaen huomioon talousarvio näkymät ja sanon tämän varauksella, sillä tämä budjettikuria koskeva ehdotus on sellainen, että komission tulisi tehdä se, jotta maanviljelijät voisivat ennakoida tulevia vuosia, mutta luonnollisesti meillä on aina mahdollisuuksia mukauttaa näitä talousarvion tasoja, joita komissio on ehdottanut budjettikuria koskien mahdollisten ja toivottavasti pian tulossa olevien parlamentin ja neuvoston välisten sopimusten mukaisesti, näitä lukuja koskevien sopimusten. Ja mm, vuoden toisella puoliskolla syksyllä me voisimme saada aikaan lisäbudjettikirjelmän ja sopimuksen talousarvion näkemistä parlamentin kanssa ja näin me voisimme ottaa huomioon tämän ja ottaa sen mukaan näihin äh, budjettiehdotuksiin, mutta näistä syistä me olemme siis päätyneet ottamaan pohjaksi luvut, jotka ovat äh, mm, läheisemmät ja jälleen kerran sanon tämän siis varauksella. Komissio ehdottaa viittä miljoonaa euroa. Tässä tarkoituksena on siis viljelijöiden suhdella 5000 tämä raja vetää. Tarkoituksena on helpottaa näitä laskelmia, sillä meillä on jo yli 5000 euroa ylittävien suorien tukien kohdalla toisia toimia ja tämän vuoksi ne ää, äh, viljelijät, jotka saavat alle 5000 euroa tukea, eivät olisi tässä leikkauksen piirissä. Ja tämä on myöskin johdonmukaista äh, komission äh, YMP-uudistusehdotuksen kanssa. Meidän tarkoituksena siis säilyttää tämä raja ja suojella näin pieniä viljelijöitä. Nämä olivat ne täsmennykset, jotka minä halusin antaa selvityksen siis siitä, miksi me olemme ehdottaneet tällaista budjettikurua ja miksi otimme huomioon tai pohjaksi eräät luvut, jotka ovat lähempänä todellisuutta, on parempi antaa viljelijöille realistinen viesti, mutta jälleen kerran haluaisin vielä alleviivata sitä, että tämä koko ehdotus toteutuu siis sillä ehdolla, että parlamentti ja neuvosto sopivat rahoituskehyksestä, ellei tätä äh, päätöstä saada ajoissa. Meillä on sääntöjä, jotka johtavat meidät noudattamaan sitten toisia toimia, mutta odotamme siis neuvoston ja parlamentin sopimusta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Lavia budjettivaliokunnasta. Yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen. Budjettivaliokunnan valmistelijana olen keskittynyt nyt mietinnön rahoituskysymyksiin. Ja kuten Cholos jo totesi, odottelemme nyt sopimusta rahoituskehyksestä ja haluamme tietää, kuinka paljon otsakessa kaksi on varoja ja kuinka paljon vuoden 2014 budjetista tähän voidaan varata, se on vielä epäselvää. Haluamme selvittää nyt näitä maksimiarvoja, mutta se ei ole vielä selvää, eli pitäisikö suoria tukia mukauttaa vuonna 2013. Eli nyt olisi hyvä ehdottaa, että me tarkastelemme näitä rahoitusmääriä vuoden 2014 osalta, ottaen huomioon, kuten komission jäsen totesi, oikaisukirjelmä. Mikäli sopimusta ei saada aikaan monimuotoisesta rahoituskehyksestä, niin sitten ei sovelleta mitään rahoituskuria, koska silloin käytetään vuoden 2013 lukemia, eli siihen lisätään 2 prosenttia inflaatio mukaan ottaen. Mr. Kiitoksia seuraavaksi Jaar, kolme minuuttia. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia puhemies. Ensi vuodelle komissio haluaa leikata matal- näitä tukia ja tämän realistista. Eli komissio hoitaa nyt tätä sopistuvaa maatalousbudjettia. Meidän täytyy vielä sopia budjetista, mutta riippumatta tuloksesta meidän täytyy nyt miettiä mekanismia sen suhteen, eli mitä tapahtuu, mikäli budjetti ylitetään. Meillähän on tällainen mekanismi ollut jo käytössä aikaisemmin, ja meidän täytyy nyt keskustella tästä mahdollisuudesta. Sitten on puhuttu tästä rahoituskurista, mutta ei kuitenkaan ole mahdollista ymmärtää tätä mekanismia, jolla varoja kerätään. Minä haluaisin, että poliittiset päätökseni voidaan perustella asianmukaisesti, että niitä pystyy arvioimaan. Ja komission jäsenen suositus, eli 5000 alaisiin määrin ei sovelleta mitään leikkauksia. Ja se tietysti on ymmärrettävää, mutta vaikutus olisi se, että niissä jäsenvaltioissa jäsenvaltioihin syntyisi suuria epätasapainoja. Ja haluammeko sitten salia sen, että yritysrakenteista johtuen mitään rahoitusta tai hyvin vähän saadaan rahoitusta maatalousalalle. Esimerkiksi Ranska joutuisi maksamaan neljä kertaa enemmän kuin Puola. Ja miten se selitetään sitten viljelijöille? Onko se oikeudenmukaista? Eli tässä nyt katsotaan, millainen suhde on Brysselin ja jäsenvaltioiden välillä. Ja millaisia kannustimia näillä mailla on toimia säästeliästi budjetin osalta kun nyt ei ole mitään takeita siitä, että tuet ovat suhteessa menoihin. Se ei ole oikeudenmukaista. Ja nyt kun neuvotellaan maatalouden uudistamisesta, niin tämä mietintö on myöskin ristiriitainen. Mielestäni, jos Brysselin budjetista käytetään varoja, niin silloin otsakesta pitää tehdä leikkauksia. Meidän täytyy miettiä lineaarista käyttöä rahoituskurin osalta seuraavalle rahoituskaudelle. Ja ensi vuoden osalta, jos tehdään muita päätöksiä, niin se ei kyllä vastaa minun käsityksiäni johdonmukaisesta politiikasta. Eli kannata nyt sitä, että myöskin ensi vuonna leikataan suoria tukia kaikissa jäsenvaltioissa, eli lineaarisesti. Seurauksena olisi, että leikkaukset kaikissa maissa olisivat pienempiä ja ne olisivat kannustin toimia mahdollisimman säästeliästi ja tehokkaasti saatavissa olevien varojen osalta. No, sitten, jos kriisirahastoa joudutaan ottamaan käyttöön, niin silloin tämä mekanismi on huomattavasti merkittävämpi. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että kaikki viljelijöiden ympäri Eurooppaa pitää olla yhtäläisesti mukaisesti näissä leikkauksissa. Kiitos sitten De Castro, yksi minuutti. Presidente, komissa... Puhemies, komission jäsen, kollegat. Haluaisin selkeästi todeta, että parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että suoria tukia leikataan neuvoston päätelmien pohjalta helmikuulta. Kyse on poliittisesta sopimuksesta, jota vielä ei ole hyväksytty Euroopan parlamentissa, kuten sopimuksessa on todettu. Emme hyväksy sitä, että tässä nyt ei oteta parlamentin kantaa huomioon ja näin myöskin laiminlyödään eurooppalaisia viljelijä. Odottamme sopimusta ja leikkauksen pitäisi pohjautua vuoden 2014 tietoihin ja sen tietoihin monimuotoisesta rahoituskehyksestä ja sehän hyväksyttiin suorien tukien asetuksen yhteydessä Euroopan parlamentissa. Ei ole sanottu, että kaikkia viljelijöitä pitäisi rangaista samansuuruisella leikkauksella. Mielestäni ei ole kohtuullista ja oikeudenmukaista näin, ja meidän täytyy nyt keskittyä niihin viljelijöihin, jotka saavat yli 5000 euron tukia. Kiitos, tämän Raimers, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, monimuotoinen rahoituskehys ei vielä ole löyty lukkoon, emmekä vielä ole pystyneet vakuuttamaan kansalaisia siitä, joka on kansalaisten valitsema. Meidän täytyy nyt käyttää arvioita budjetin pohjaksi, ja tähän tarvitaan rahoituskuria, maatalousalalla ja maatalousbudjetin leikkausta. Ja kun tästä puhutaan, niin on itsestään selvää, että kaikkia pitää kohdella yhdenmukaisesti, eli kaikilla viljelyillä on samat oikeudet ja samat velvollisuudet. Ja tässä on järkeä ainoastaan tehdä lineaarisia leikkauksia, eli sama prosenttiosuus koskee kaikkia jäsenvaltioita. Kuuri tarkoittaa sitä, että kaikki käyttävät varojaan huolellisesti, ja se nyt ei onnistu niin, jos joissain jäsenvaltioissa sovelletaan vähäisempää kurjaa kuin toisissa. Ei voi olla Euroopassa niin, että on yhä muodikkaampaa ajatella mustavalkoisesti ja tehdä päätöksiä, onko kyse suurista vai ovatko kyöt pienet vai suuret rakenteet hyviä vai huonoja. Tämä on väärä signaali Euroopalle ja tämä on vaarallista Eurooppa-ajatuksille. Meidän pitää kaikkien työstä yhdessä sitä, että yhdessä pääsemme tavoitteeseen ja tämä tarkoittaa, että meidän täytyy samalla yhdenmukaisesti myöskin jakaa tämä taakka. Ja kyseessä on lineaariset leikkaukset, ja ne, jotka yritykset, jotka saavat alle 5000 euroa tukea, ne luetaan tästä pois. Ja jos katsotaan pitkällä aikavälillä ja suunnittelemme pitkällä aikavälillä, mehän tiedämme yhä vähemmän, eikä ole mitään järkeä, että pieniä yrityksiä ei, niitä ei leikata ja vain isot yritykset joutuvat kärsimään leikkauksista. Se johtaisi todellakin riitaisaan tilanteeseen viljelijöiden välillä ja se pahentaa tätä mustavalkoista ajattelutapaa, josta on puhuttu mediassa, ja se ei ole hyvä eurooppalaiselle yhteistyölle. Kiitoksia sitten Nicholson, kaksi minuuttia. Uh, Kiitos. Ensiksi haluan kiittää Kapula Santosia siitä, että hän on tehnyt tämän mietinnön näissä tiukoissa YMP-neuvotteluissa. Hän Äh, tai ajattelen, että hän on ollut ihan tarpeeksi tekemistä äh, noissa äh, muissa töissä, mutta hän vielä tähänkin mietintöön ryhtyi ja täytyy sanoa, että näissä suurissa paineissa maatalouskysymyksessä Euroopan unionissa tämä on aikamoinen koitos. Nyt yhteiset maatalousmenot ovat nousseet ennätysnukemiin ja Näitenhän pitäisi tietysti pysyä näissä äh, rahoituskehymien kehyksien rajoissa. Äh, nyt sitten nämä kynnykset ja sopeutukset äh, vain vaikuttavat kielteisesti monissa jäsenvaltioissa maanviljelijöihin. Alle 5000 euron kynnys tekee sen, että 20 prosenttia äh, viljelijöistä jää tämän ulkopuolella. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta minusta on hyvin vaikeaa perustella tätä äh, niille viljelijöille, mitä edustan. 20 prosenttia heistä joutuvat kuitenkin kattamaan tämän vajeen, äh, joka nyt sitten johtuu, johtuu siitä, että jäsenvaltiot ja nämä viljelijät joutuvat kaiken tämän omissa nahoissaan kärsimään. Meidän ei pitäisi tukea sellaisia toimia, jotka johtavat tällaiseen suuren epätasa-arvoon ja äärimmäisiin toimiin jäsenvaltioiden sisällä. Tämä varmastikin tuhoaa kaikki mahdollisuudet toimia yhtäläisin edellytyksin täällä parlamentissa tietysti keskustellaan myöskin näistä rahoitusnäkymyksistä. Ja mandaattinamme on ollut taata, että tämä rahoituskuri taataan tasaveroisesti kaikkien kesken. Arvoisa puhemies, minun mielestäni näin pitäisi toimia ja arvoisa komission jäsen myöskin näin pitäisi teidän tehdä, koska tämä ehdotuksenne on täysin epäreilu, se ei ole riittävää eikä sitä voida missään tapauksessa hyväksyä. Now, Kiitoksia. Sitten Omar G. yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, minua yllättää tämän asetuksen toimeenpano syrjäisimmillä alueilla ja saarialueilla, vaikka ne nauttivat erityissäännöistä. Jos ymmärsin oikein, niitä pyydetään osallistumaan kriisi rahaston rahoittamiseen, niin ne eivät koskaan voi nauttia siitä. Meidän ei tulisi jättää huomiota sitä, että tämä tämän asetuksen aiheuttama lasku tulee leikkaamaan myöskin syrjäisimpien alueiden budjettia vuoden 2013 päinvastoin kuin suunnitelma, johon on sitouduttu tarkoitti. Hyvä komission jäsen, näiden alueiden erityisluonne pitäisi ottaa huomioon ja tämän vuoksi me esitimme 40 kollegan kanssa tarkistuksen 12, ja se tähtää siihen, että tätä asetusta toimeenpantaisi kaikkein syrjäisimmillä alueilla, eikä saarialueilla. Kiitoksia. Marji, just now for one minute. Seuraavaksi Stojanov, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Ei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 Eli mitä vikaa on siinä, että puolalaisia kohdellaan samalla tavalla kuin ranskalaisia viljelijöitä? On sanottu, että tätä ei voida selittää ranskalaisille viljelijöille. No selittäkää sitten puolalaisille, kun Puola liittyi unioniin, tai miksei tätä selitetty bulgarilaisille viljelijöille. Kuinka kauan me vielä hyväksymme nämä standardit? Oletteko jo saaneet tarpeeksenne monimuotoisuudesta, vai haluatteko, että eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin me. Mr. Dorfman. Kiitoksia sitten Dorfman kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Periaatteessa on valitettavaa, että ylipäänsä me puhumme tästä aiheesta, koska on nyt ikävä, että viime vuonna suunnittelu vaiheessa ei annettu viljelijöille varmuutta siitä, että se mitä on luvattu myöskin toteutetaan. Eli oikeusvarmuus seitsemän vuoden osalta ja rahoituskaudesta taattaisiin. Komission jäsen, te teitte ehdotuksen siitä, miten leikkauksia tulisi tehdä, ja te vielä vahvistitte sen täällä tänään. Ja tämä on pieni merkki siitä, että me haluamme tukea ja edistää pieniä yrityksiä. Tässä ei puhuta suurista luvuista. Yleensä puhutaan noin 15 eurosta per hehtaari. Ja mielestäni olisi järkevää, jos pienet tilat selviävät, niin meidän täytyy antaa poliittisia merkkejä. Ja kuten sanoin, tämä on nyt merkittävä merkki, mutta se on kuitenkin merkki oikeaan suuntaan. Tietysti tähän liittyy se, miten tämä jaetaan eri jäsenvaltioiden kesken, ja Jaarin kanssa olen täysin samaa mieltä, eli tämä voitaisiin ehkä ratkaista toisella tavalla. Eli ensin katsotaan jäsenvaltioiden tilannetta ja sitten jäsenvaltioissa sovelletaan näitä leikkauksia. Näin ei käynyt, mutta kaiken kaikkiaan sanon, katson, että tämä on oikeanlainen ehdotus ja että pienemmät tilat pitäisi ottaa tästä pois, eikä tätä pidä kääntää enää ylösalaisin. Eli siksi tukisin myöskin tätä ehdotusta. Kiitos. Next speaker is... Kiitoksia ja sitten Garcia Perez, yksi minuutti. Presidente, komissaari. Puhemies, komission jäsen helmikuussa Espanjan eh, maatalousministeri voitoriemuisesti ilmoitti, että rahoitusnäkymä keskustelut olleet erittäin myönteisiä, koska yhtään euroa ei leikata yhteisestä maatalouspolitiikasta Espanjassa. Sitten pari kuukautta sen jälkeen ja juuri tämän sopimuksen pohjalta komissio esitteli meille sitten tällaisen rahoituskuriasetuksen, jossa todetaan, että noin 5 prosenttia leikataan kuitenkin jokaisen maanviljelijän tukia Euroopan unionissa todellakin Tämä johti suureen vastalauseeseen Espanjan sosialistien keskuudessa ja myöskin tämä näkyy tässä Kapula Santosin mietinnössä, jossa nyt kuitenkin hyväksymme tämän leikkauksen ja itse asiassa tämä on seurausta siitä sopimuksesta, jonka neuvosto teki näistä leikkauksista kaikkiin Euroopan unionin politiikkoihin. Tämä parlamentti ei ole kuitenkaan vielä täysin kantansa asian sanonut. No, Kiitoksia ja sitten Ojuland yksi minuutti. Kiitoksia. Budjettikuriehdotus tehtiin, jotta voitaisiin varmistaa se, että suorat tuet ja periaatteet, joiden mukaan niitä maksetaan tulisivat joka vuosi kunnioitetuksi. Valitettavasti nyt komissio menee pidemmälle ja se haluaa ähm, YMP-talousarvioon ottaa huomioon markkinahintojen vaikutuksen. Tämä yli 5000 äh, euron tukea nauttivien viljelijöiden 5 prosentin vähennys aiheuttaisi noin 1,5 miljardin säästön, että komissio hakee. Olen käsittänyt, että komissio pyrkii leikkaamaan mahdollisimman paljon kaikista budjettiotsakkeista, mutta tällä kertaa komissio on mennyt liian pitkälle. Minä haluaisin verrata kollegoihin, jotta he tukisivat esittelijää ja komission alkuperäistä ehdotusta, jonka mukaan eh, maksuja leikattaisiin 0,7 prosentilla ja mukaan ottaisiin vain ne viljelijät, jotka ansaitsevat eh, yli 5000 euroa tukia. Minä en vastusta markkinoiden huomioon ottamista, mutta se tulisi tehdä toisin. Kiitoksia. Kiitos sitten Faimon yksi minuutti. Kiitoksia. Haluaisin selkeästi todeta, että en tue komission ehdotusta, joka liittyy valitseviin leikkauksiin suorin tukiin 2013. Kyse on nyt siitä, ovatko tällaiset rahoituskuritoimet tarpeen tällä hetkellä ylipäänsä. Meillä ei ole monivuotista rahoituskehystä vuosille 2014-2020, joten nyt ei tarvita leikkauksia suoriin tukiin. Tuen esittelen ehdotusta, että yksi prosentti riittäisi, ja tuen tätä huomisen äänestyksessä. Pahinta on tämä valikoiva lähestymistapa. Komission lähestymistapa on liittynyt 5000 euron lukemaan, eli pienet viljelijät eivät joutuisi kiristämään vyötään ollenkaan. Ainoastaan keskisuuret ja suuret tilat kärsivät, ja en tätä hyväksy. Leikkauksia pitää tehdä kaikkialla, ja jos näin ei käy, niin silloin pienille tiloille annetaan etulyöntiasema. Ja Tsekin viljelijöille, joita edustan täällä, tätä ei, tämä ei ole mahdollista hyväksyä. Ei voi olla niin, että toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Kiitos, tämä Drover, kaksi minuuttia. Kiitos. Täällä, äh, kuten Omer Jean sanoi, niin tämän mietinnön pohjalta meidän täytyy jättää ulkopuolelle äh, äh, merten takaiset alueet ja samalla tavalla. Niitä kuitenkaan mainita tässä mietinnössä, samoin myöskin tuo astettainen alentaminen, joka liittyy maatalouspolitiikkaan, on jäänyt ulkopuolelle. Tässä nyt ehdotetaan 14,5 miljoonan euron leikkausta. Tämä johtaisi kuitenkin vain suurimpiin, suurempiin vaikeuksiin viljelijöiden keskuudessa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että että kun viimeksi asioita muutettiin, niin silloin parlamentti vaati, että juuri meren takaiselle alueelle annettaisiin lisää varoja. Ne ovat aivan riittämättömät. Ranska ja Espanja ovat saaneet nyt lisää aikaa näiden maiden resurssien lisäämiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole vielä riittävää maatalouspolitiikan puitteissa. Tilanne on erittäin vaikea siellä erityisesti juuri tämän talouskriisin vuoksi ja senpä takia maanviljelys olisi hyvin tärkeää. Kuten monesti aiemminkin on jo käynyt, ja kuten perustamisomuksessa todetaan, niin jälleen kerran parlamentti haluaa olla solidaarinen syrjäisten alueiden maanviljelijöiden syrjäisten alueiden maanviljelijöitä kohtaan ja senpä takia toivomme, että tuettekin tarkistustamme, joka tähtää juuri tähän. Now for one minute, Mr. And ja Andriu, yksi minuutti. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, aivan haluksi halusin Luis Manuel Capule Santosia kiittää hänen työstään ja tästä mietinnöstä, jota tuen. Minä kuulin tähän realismin vaatimukseen, viittauksen, jonka juuri annoitte, mutta äh, hyvä komission jäsen, mutta tosiasia on se, että parlamenttia tulee kunnioittaa, se on kansalainen säätäjä komission aloite, vaikka meillä ei vieläkään ole parlamentin ja neuvoston välistä sopimusta tulevasta monivuotoisesta rahoituskehyksestä, ja silti meitä pyydetään määrittelemään YMPn suoriin tukiin liittyvä maksu katto vuodelle 2014 tämä viiden prosentin leikkaus tällaisessa tilanteessa ei mielestäni ole mahdollinen hyväksyä. Tämän lisäksi kaikkien syrjäisimpien alueiden erityisluontoisuus ja niiden viljelimen erityisluontoisuus on jotakin, joka tulee ottaa huomioon. Sehän on tunnustettu. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa mielestäni mitään leikkauksia ei tulisi tehdä näiden herkkäluontoisten alueiden viljelmä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhelistaa. Täällä on kaksi puhujaa. Ensin Danelis, yksi minuutti puhemies arvoisa komission jäsen minäkin haluaisin kehottaa kollegoita äänestämään niiden tarkistusten puolesta joissa todetaan että tarvitaan poikkeus näille maanviljelijöitä koskee tämä yli 5 prosentin sääntö, mutta kysymys on pelkästään pientuottajista, pientilallisesta, jotka joutuvat nyt tässä kohteeksi. Tietysti myöskin pientilallisia varten meillä on paljon palveluita, jotka jotka eivät ole markkinahintaisia. Ja tätä kautta itse asiassa jotkut alueet ovat autioituneet, vaikka ne kuitenkin ovat aika hyvässä tilanteessa. Ja tästä syystä tarvitsemme tällaisen poikkeuksen juuri Egean meren saarille, mutta myöskin muille kaukaisille alueille. Mr. Kelly. Kiitos lopuksi vielä Kelly. Kiitoksia puhemies Ensinnäkin haluaisin komission jäsenelle todeta, että toivon, että hän ja puheenjohtajavaltio Irlanti löytävät ratkaisun liittyen yhteisen maatalouspolitiikkaan ennen kuin puheenjohtajakausi päättyy, eli muutaman viikon sisään. Jos tämä onnistuu, niin sitten olemme edistyneet huomattavasti. Ja jos tämä laki saadaan vahvistettua, niin olemme onnistuneet hyvin. Sitten ongelma, josta nyt tänään puhutaan, niin se ei ole helppo. Tämä ei ole hauska tilanne kenellekään. Mutta meidän täytyy muuttaa tätä järjestelmää ja nopeasti, eli meidän täytyy olla valmistautuneita ja realistisia. Ja jos olemme realistisia, niin sitten muutoksia täytyy toteuttaa – mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä poikkeus pientilojen suhteen. Monet pientiloista ovat riippuvaisia näistä tuista ja meidän täytyy tehdä poikkeus niiden osalta. Kiitos. I would like to give the... Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Cholos. Merci, monsieur le... Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä antaa minulle mahdollisuuden palata tiettyihin asioihin ja selventää niitä hiukan. Tämä ehdotus, edustaja Andrew, ei ole sellainen, joka ei kunnioittaisi parlamenttia. Kyseessä on ennakointitoimi. Jos parlamentti neuvottelujen aikana pääsee neuvoston kanssa yksimielisyyteen ja niiden kautta YMPn talousarviota voidaan korottaa tällaista Toimia ei tarvitse toteuttaa, mutta tällä hetkellä pöydällä olevat luvut ovat sen kaltaiset neuvoston jo tekemän päätöksen jälkeen ovat sellaiset kuin sanoin. Sen sijaan, että tekisimme nyt pienen leikkauksen ja muutaman kuukauden päästä uuden leikkauksen, mielestäni olisi parempaa tässä toimia ennakoivasti. Jälleen kerran kyseessä tässähän on lainsäädännöllinen aloite, Tämän jälkeen te ja neuvosto tulette käsittelemään sen. Minä ehdotin tätä myöskin edustajalla Vialle talousarviokorjauskirjelmän kautta me voimme palata tähän ehdotukseen ja tehdä muutoksen niin, että leikkaamme vähemmän näitä suoria tukia. Sitten toinen vastaus niille, jotka sanovat, että me leikkaamme suoria tukia viljelijöiltä ja näin viemme heiltä rahaa. Haluaisin teille muistuttaa, että Tämä talousarviokuri on jotakin, jota toteutetaan kriisirahaston kohdalla, ja tämä rahastohan on yhä viljelijöille omistettu. Tarkoitus on siis toimia niin, että nämä tuet ohjataan toisaalla jollekin toiselle edunsaajalle. Sitten vielä äh, pari vuotta sitten, kun meillä oli... Ähm, vihannesalalla kriisi Espanjassa ja muissa maissa. Me käytimme juuri tämän tyyppistä rahaa tukeaksemme kriisin uhreja. Ei tätä rahaa hukata. Kyseessä on kriisirahasto. Nyt jos vuonna 2014 kriisiä ei ilmene, se raha ei minnekään katoa. Se palaa viljelijöille. Kyseessä on vain tällainen kriisivaraus, jonka luomme viljelijöitä ajatellen. Sitten palaan tähän äm, viiteen miljoonaan. On totta, edustaja Nicholson, että kyseessä on 80 prosenttia viljelijöistä. 80 prosenttia olisi sellaisia, joita tämä toimi ei kosketa, mutta 18 mutta vain 20 prosenttia saa suoria tukia, eli me sulkisimme pois 20 prosenttia. En haluaisi tässä sanoa, että vain jokin pieni määrä viljelijöitä joutuu tämän toimen kohteeksi. Kyseessä on pienempi määrä viljelijöitä toki, mutta he saavat suurempia tukia. Ja mielestäni tämä on tasapuolinen toimi, ei vain hallinnollisesti yksinkertaisempi, sillä tämän viiden tuhannen euron rajan avulla me voimme sulkea 80 prosenttia viljelijöistä pois ja keskittyä 20 prosenttia, jotka saavat suorempia tukia. Sitten ohjelma. Tässä komissio kunnioittaa lainsäätäjien päätöksiä. Tämänhetkinen säädös on sen tyyppinen, että nämä toimet eivät kosketa POSEI-alueita, mutta myöskin, mutta nämä leikkaukset koskettaisivat kyllä näitä alueita. Komissiolla ei tässä ole valinnan varaa. Komission tulee lainsäädäntöä kunnioittaa. Komissio tekee lainsäädännöllisiä aloitteita ja me otamme tietyt asetukset huomioon ja nämä asetukset myöskin sanovat, että jotta yhteispäätösmenettelyä voitaisiin näissä tapauksissa käyttää, parlamentin ja neuvoston täytyy äh, tehdä päätös ennen 30. päivää kesäkuuta, ellei näin ole tehty olemassa olevan varanhoitoasetuksen mukaan komission täytyy tehdä toinen aloite. Tässä tulivat selvennykset, jotka halusin teille tarjota. Uskon, että nyt tilanne on selkeämpi ja nyt te voitte tietoon perustuen tehdä päätöksen. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia näistä selityksistä komission jäsen. Ja lopuksi vielä esittelijä Kapula Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Eh, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que o senhor comissário tem dado... Kiitoksia. Komission jäsen on tehnyt parlamentin kanssa aina erittäin hyvää yhteistyötä ja haluaisimme kiittää kiittää häntä tästä valmiudesta tehdä meidän kanssamme yhteistyötä ja keskustella kanssamme. Mutta tässä asiassa tätä yhteistyötä ei ole ollut. Tietysti ymmärrämme, että tämä on ehkä poliittisesti hyvä ja käytännönläheistä, mutta parlamentin kanta ei kuitenkaan tällaisessa tilanteessa voi kyseenalaistaa. Mielestäni meidän pitäisi toimia tässä eri tavalla. Minä puhenkin tästä jo ja kiittäisin kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. He vahvistivat parlamentin kannan. Eli tilanne on se, että parlamentin edustajat ovat todenneet, että parlamentti pitää oikeuksistaan kiinni. Ja joka tapauksessa me puolustamme eurooppalaisia viljelijöitä yleensä ja erityisesti pientilojen etuja. Is closed. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna 11.30. Istunto jatkuu huomenna 12. kesäkuuta 2013.